Il presidente. Buongiorno. Puhemies. Hyvää päivää. No, questo è... Elvis. Eh, Hyvät kollegat, avaamme uuden Euroopan parlamentin täysistunnon, joka 13. päivä helmikuuta keskeytettiin. Pyytäisin parlamentin jäseniä kun sali ei ole aivan täynnä hajaantumaan aivan ymmärrettävistä terveydellisistä syistä saliin, kun tilaa on. 13. päivä helmikuuta järjestetyn täysistunnon pöytäkirjat ja tekstit on jaettu teille tiedoksi. Onko niihin huomautettavaa? Ellei huomautettavaa ole, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Minulla on muutama ilmoitusasia. Edustaja Matt Carthy on valittu Irlannin kansallisen parlamentin jäseneksi. Me otamme huomioon tämän valinnan, ähm, joka astuu sääntöjen mukaan 8. päivää helmikuuta 2020 voimaan. Irlannin toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Chris McManus korvaa Matt Carthin 6. päivä maaliskuuta 2020 alkaen. Joten tervetuloa uudelle kollegalle. Hän on nyt täysvaltainen Euroopan parlamentin jäsen työjärjestyksen sääntöjen mukaisesti. I gruppi S- SND, Renew ja Vihreät ovat antaneet minulle tiedoksi muutamia muutoksia liittyen valtuuskuntien ja valiokuntien nimityksiin. Nämä ilmoitukset löydätte tämän päivän pöytäkirjasta ja ne astuvat täten voimaan. Puheenjohtajakokous on antanut minulle tiedoksi, että mitään vastustusta ei ole sille, että agrivaliokunnan suosituksesta emme vastusta delegoitua säädöstä, säädöstä ähm, kappale 111.6 työjärjestyksen mukaisesti. ellei vastustusta ilmaise sääntömääräinen määrä. Tämä päätös katsotaan hyväksytyksi. Siirrymme nyt eteenpäin tämän päivän esityslistaan. Hyvät kollegat, Kuten viime torstaina ilmoitin, tämän viikon täysistunto järjestetään poikkeuksellisesti täällä Brysselissä force majeure-tapauksen vuoksi. Tämä päätös on tehty parlamentin ähm, terveysyksikön neuvojen mukaan koskien COVID-19 eli koronavirustilannetta. se, että Euroopan parlamentti olisi matkustanut Strasbourgin täysistuntoa varten, olisi edustanut terveydellemme vakavampaa uhkaa kuin täällä järjestettävä täysistunto. Olemme ottaneet huomioon kaiken tarpeellisen, jotta voisimme taata kaikkien täysistuntoon osallistuvien turvallisuuden. Täällä Brysselissä järjestettävä täysistunto pyrkii siihen, että voimme turvata parlamentin töiden jatkumisen ja lainsäädännöllisen työn katkottoman jatkumisen. Haluaisin kiittää Ranskan viranomaisia ja kaikkia niitä, jotka ovat olleet tässä prosessissa mukana heidän yhteistyöstään. Haluaisin kiittää myöskin parlamentin hallintoa, joka viime viikolla joutui toimimaan. Me olemme nyt vaikean hetken äärellä toimielimessämme ja kaikkien meidän, kaikkien parlamentin jäsenten ja kaikkien poliittisten ryhmien pitäisi pyrkiä parlamentin työn turvaamiseen, jotta voisimme jatkaa demokraattista elämäämme. kansalaiset joutuvat tässä tilanteessa tekemään uhrauksia. Meidän täytyy näyttää samalla tavoin hyvää esimerkkiä heille. Kaikkien meidän täytyy mahdollisuuksien mukaan turvata lainsäädännöllisen työn katkeamaton jatkuminen, kuten myöskin talousarviotyön jatkuminen. Päätökset COVID-19 vuoksi ovat iskeneet kipeästi tällä hetkellä talouteemme. Meidän täytyy myöskin taata se, että voimme jatkaa äh, vihreän kasvun ohjelman käsittelyä, kuten myöskin monivuotisen rahoituskehyksen ja maahanmuuttotilanteen käsittelyä. Kaikkea tähän pyrimme. Tällä hetkellä me ajattelemme kaikkia niitä kollegoja, jotka ovat karanteenialueella eivätkä voi saapua tänne. Minä kehottaisin kaikkia näissä tilanteissa seuraamaan viranomaisten suosituksia ja tällä hetkellä me pyrimme siihen, että toimisimme Brysselissä ja rajoittaisimme matkustamista. Kuten kaikki tietävät, tähän matkustamiseen liittyvät vaarat ovat yksi huolemme meidän täytyy kunnioittaa kaikkia niitä, jotka Euroopassa ja koko maailmassa tekevät tehtävänsä, kantavat jokapäiväisen vastuunsa tämän sairauden vastaisessa taistelussa. Olen vakuuttunut, että vastuullisesti ja myöskin ylpeänä voimme todeta, että olevamme tämän haasteen tasolla. Näistä syistä olen pyytänyt koolle puheenjohtaja kokouksen, ylimääräisen kokouksen. Haluaisin kaikkia kiittää siitä rakentamasta hengestä, jota he ovat osoittaneet tässä kokouksessa. Me olemme päättäneet muuttaa lopullista esityslistaa tämän täysistunnon osalta seuraavalla tavalla. Maaliskuun täysistunto koostuu huomisesta tiistaista 10. päivän maaliskuuta kello 9-12 kuulemme neuvoston ja komission julkilausumat koskien koronavirusepidemiaa. Luonnollisesti me haluamme, että parlamentti on toimijana mukana tässä viruksen vastaisessa taistelussa. Iltapäivällä kello 15-18 kuulemme neuvoston ja komission julkilausumat koskien Euroopan neuvoston ylimääräistä kokousta, joka käsitteli monivuotoista rahoituskehystä. Mehän tiedämme, että parlamentti on tässä työssä tärkeä toimija. Tämän jälkeen käsittelemme neuvoston ja komission julkilausemia liittyen maahanmuuttotilanteeseen Kreikan ja Turkin rajalla ja siihen äh, vastaukseen, joka Euroopan unionin pitäisi antaa tähän tilanteeseen. Nämä ovat ne päätökset, joita olemme tehneet. Ja luonnollisesti, kuten kaikki ymmärtävät, me haluamme, että Euroopan parlamentti pysyy avoinna ja jatkaa työtään, mutta luonnollisesti meidän täytyy ryhtyä kaikkiin varotoimiin, jotka ovat tarve, tarpeen, jotta voimme taata kaikkein tärkeimmän työmme sujumisen. Tästä syystä me keskeytämme tämän istunnon ja jatkamme täysistuntoamme siis huomenna aamulla kello yhdeksän. Haluaisin kiittää kaikkia yhteistyöstä. Kiitos.